Jatkamme tarkistus 5. Olemme jo äänestäneet ensimmäisestä osasta, nyt äänestämme toisesta osasta. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt. 23, puolesta, vastaan, tyhjään, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää,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 And once again I will tell you that I do... En siis sano näitä kahta ensimmäistä lukua 6-0. Sanon vain ne kaksi viimeistä lukua. Nyt sitten äänestämme tarkistuksesta kuusi. Twenty-four, please. Voidaanko tarkistaa 24? Amendment 24. 24. Tarkistetaan koneellisesti. Juli confirm. Niin, anteeksi. Puheenjohtaja. Olen tämän mietinnön varjoesittelijänä ja voin vahvistaa, että kollegani ryhmästäni eivät ole äänestäneet näistä ensimmäisistä tarkistuksista. Eli koska olemme tässä nyt vielä äänestyksen suhteellisessa alkuvaiheessa, niin ehkä voisimme ottaa ne uudelleen. Tässä oli nyt väärinkäsitys, olen pahoillani. Emme ehtineet äänestää. Olen pahoillani, mutta emme me voi lähteä nyt muuttamaan jo tehtyjä päätöksiä. Mutta käynnistämme nyt tarkistuksesta 24. Äänestys alkaa. EFDllä on kaksi lisää, liikaa. Eli kaksi EFDn jäsentä liikaa äänestää. kahden EFTn jäsenen on nyt poistettava korttinsa koneesta. Emme voi äänestää muuten. Olen nyt pahoillani, niin me emme voi äänestää, koska EFDllä on kaksi lisää äänestämässä. Ja haluaisin vielä kerran toistaa, että tämä on vain naisten oikeuksien valiokunta ja sen jäsenet, jotka äänestävät. Ja EFDllä on kaksi liikaa. Heidän täytyy nyt poistaa äänestyskorttinsa laitteista uusi alku. Meidän täytyy nyt tehdä uusi äänestys tarkistuksesta 24. Äänestys alkaa. Vielä yksi lisää EFDstä. Nyt niitä on taas kaksi. En nyt tiedä, mikä on ongelma, mutta EFDn kaksi jäsentä. Poistakaa korttinne vain naisten oikeuksien valiokunnan jäsenet äänestävät. Me emme pääse nyt eteenpäin tässä äänestyksessä. Olen kovin pahoillani tästä ongelmasta, mitä me nyt teemme. Could you, could you check who is present here? Voitteko puheenjohtaja ensinnäkin tarkistaa, että kuka EFDstä on läsnä, jos ketään ei ole läsnä? Niin sitten täytyy sen perusteella katsoa, että kenen täytyy olla äänestämättä. Sitten jatketaan. To find out. Me työskentelemme asian parissa. Voisiko EFDn kaksi jäsentä nostaa kätensä ylös? Tämä on nyt hieman hämmentävää. Kokeillaanpas uudelleen. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. nyt äänestämme uudelleen tarkistus 24 ja teemme tämän nimenhuutoäänestyksenä ja sitten poistamme EFD kaksi nimeä. Äänestäkääpäs uudelleen tarkistuksesta 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selkeästi hyjätty Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta Tarkistamme tarkistuksen kuusi. Äänestys alkaa. Garcia Perez. Jaha, ei toimi. Aloitamme uudelleen. Äänestys alkaa. Tarkistus kuusi. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Numero 7 äänestys alkaa. EPPllä yksi lisää. Äänestys päättyy, se on hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 8. Äänestys päättyy, se on hylätty. 11. Puolesta. Vastaan, tyhjään. Hyväksytty. 12. Meidän täytyy äänestää tekstistä numero 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta se raukeaa. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. EPPllä yksi lisää äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 on hylätty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Sosialisteilla yksi lisää äänestää. Nyt asia on hoitunut. Äänestys päättyy ja se on hylätty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 suullinen tarkistus. Jos te voitte hyväksyä tämän suullisen tarkistuksen, kyllä, me äänestämme tarkistuksesta 30 tämän suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siinäpä se. Ja olen pahoillani tästä ongelmallisesta äänestyksestä. Tämä oli hieman hämmentävä. It was a little bit confusing. Yes. Då kan vi eh, börja med... Sitten me voimme käynnistää yhteisen kokouksemme. Tasa-arvo ja FEM- ja LIBE-valiokuntien kesken haluaisin toivottaa kaikki kollegat tervetulleeksi, sihteeristöt, virkamiehet ja tulkitkin tervetulleeksi tähän valiokuntien yhteiskokoukseen ja toivotan teidät myös tervetulleeksi käynnistämään syksyn työtä. Hyväksymme äh, esityslistan. Siihen ei ole tehty mitään muutospyyntöjä, joten voimme hyväksyä sen. Pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta 22. kesäkuuta. Ja sen vuoksi Ihmiskauppa on seuraava asia. Taustana tässä on se, että komissio on tehnyt ehdotuksen direktiiviksi siitä, millä tavalla ennaltaehkäistä ja taistella ihmiskauppaa vastaan, millä tavalla voida suojella ihmiskaupan uhreja. Ja koskapa ihmiskauppa suurelta osin äh, koskee naisia ja lapsia. Naiset ja lapsethan joutuvat ihmiskaupan uhreiksi useimmiten, niin sen vuoksi tämä asia kuuluu sekä tasa-arvovaliokunnan että että kansalaisvapauksien valiokuntien toimivaltuuksiin. Siksi te tiedättekin, että päätimme, että toimimme säännön 51 mukaisesti yhdessä. Me järjestimme aiheesta yhteisen seminaarin, jossa vastuuesittelijät ja kollegat molemmista valiokunnista kykenivät keskustelemaan edelleen aiheesta me saimme 13. heinäkuuta yhteisessä kokouksessa esittelyn esittelijöiltä. Ja tänä päivänä meillä on nyt suuntaa antava äänestys. Huomioikaa, että kyseessä on suuntaa antava äänestys niin, että meillä olisi mandaatti lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Olen kovin iloinen voidessani sanoa, että Yhteistyö on ollut hedelmällistä ja hyvää esittelijöiden kesken molemmista valiokunnista. Ja kaikkien kollegoiden ja sihteeristöiden kesken. Yhteistyö on ollut todella hyvää. Ennen kuin siirrymme suuntaa antavaan äänestykseen, niin haluaisin antaa puheenvuoron molemmille esittelijöille. Ja ensin haluaisin äh, antaa puheenvuoron äh, edustaja Bauerille tasa-arvovaliokunnasta. Olkaa hyvä. Thank you for this, uh, possibility to... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta voida selittää äh, tätä aika epätavallista tilannetta, jonka nyt joudumme tässä kohtaamaan. Normaalistihan me olemme keskustelleet tarkistuksista, mutta tilanne on nyt se, että kesätauon aikana saimme useita tarkistuksia, yli 200. Ja oli mahdotonta keskustella kaikista näistä kompromissitarkistuksista eri sidosryhmien kanssa – Pyydän anteeksi omasta puolestani ja kollegani puolesta, että me näin pystyneet tekemään. Toivottavasti voitte ymmärtää, että kyseessä on poikkeuksellinen tilanne. Haluaisin kiittää kaikkia erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tulokset osoittavat, että olemme saaneet yhteisymmärryksen noin 90 prosentista koko äänestyslistasta sosialistikollegoiden kanssa, Libe-kollegoiden kanssa. Meillä on muutamia erillisiä äänestyksiä, jotka liittyvät eri poliittisiin ryhmiin ja eri valiokuntiin. Itse pyytäisin EPP-kollegoitani Libessä noudattamaan FEM-valiokunnan äänestyslistaa. Kaikeksi onneksi minä olen myös Live-valiokunnassa EPPn puolesta varjoesittelijänä. Haluaisin kiittää kaikkia erittäin hyvästä yhteistyöstä sekä, sekä molempien valiokuntien sihteeristöä ja muita edustajia, kaikkia vastuuhenkilöitä. Ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä kanssani. Kiitoksia kovasti. Tack, Mrs. Bauer. Kiitokset edustaja Bauer ja nyt sitten edustaja Heed, olkaa hyvä. Tack så mycket ordförande. Kiitos eh, puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Minä olen sataprosenttisesti sen takana, mitä Bauer sanoi kaikista näistä kiitoksista niille, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää ja antoisaa ja tämähän on vasta alku. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana, mutta mikäli yhteistyö jatkuu yhteishyvänä, yhtä hyvänä, niin uskon, että lainsäädännöstäkin tulee hyvää. Haluaisin mainita yhden asian, jonka olen tästä löytänyt, johon myös palaan äänestyksessä. Me olemme nimittäin huomanneet, että kompromissitarkistus 21 Emilia Buskurtilta. Se ei kata täysin tarkistusta 95 ja sen vuoksi haluaisimme erillisen äänestyksen tarkistuksesta 95 siinä vaiheessa, kun äänestämme kompromissista 21, mutta palaan asiaan silloin. Tack, fru Hed. Kiitokset. Edustaja Hed. Sitten äh, Rava Argentiini. Um, ähm, adding... Kiitoksia puheenjohtaja. Kompromissiin 21 liittyen meidän tarkistuksemme 98, joka koskee tiedon, tietoa koskevan henkilön suojelemista. Äh, se ei sisälly kompromissiin. Haluan esittää suullisen tarkistuksen. Muussa tapauksessa äänestäisin tarkistuksemme 98 puolesta. Yes, we will vote on this. Uh, Äänestämme sitten tästä tarkistuksesta erikseen 98. Nyt lähdemme äänestykseen ja muistuttaisin teitä vielä kerran siitä, että kyseessä on suuntaa antava tarkistus ja olen iloinen siitä, että voin jakaa puheenjohtajuuden LIBE-valiokunnan puheenjohtajan kanssa, edustaja Lopes Aguiarin kanssa. Me olemme myös tehneet erittäin hyvää yhteistyötä puheenjohtajistojen kesken ja siitäkin myös kiittäisin ennen tätä suuntaa antavaa äänestystä. Nyt kaikki lienevät valmiina äänestykseen. Ja aloitamme äänestyksen tarkistuksesta 116. Puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen ehdotukseen 119 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 122 äänestys alkaa. Tässä on hieman teknisiä ongelmia. tässä on nyt ongelmia tekniikan kanssa, joten äänestetään tarkistuksesta 122 kättä näyttämällä äänet puolesta. vastaan. Hyväksytty. Emme me voi tätä nyt tarkistaa koneellisesti, koska meillä on ongelma. Me olemme nyt todellakin laskeneet kädet ja kuusi enemmän äänesti puolesta, joten se on hyväksytty. Toivottavasti tämä koneellinen äänestysongelma saadaan ratkaistua. Kompromissitarkistus kaksi äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Se ra- raukeaa. Tarkistus 130 puolesta. Sata kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kolmekymmentä yksi puolesta. Parvonava. Uh, Puheenjohtaja Meillä on kolme horisontaalista tarkistusta ihan tällä lopussa, mutta niistä pitäisi äänestää nyt. Voitaisinko ensin äänestää suullisista tarkistuksista, jotka ovat äänestyslistan lopussa 72, ja niin edespäin, muun muassa kompromissi tarkistus 6. Nämä kolme tarkistusta liittyvät nimenomaan tähän tarkistukseen, josta nyt puhutaan. Yes, Mrs. Pavanova, it's possible to vote. Kyllä on mahdollista äänestää niistä. Ne löytyvät sivulta 21, viimeiseltä sivulta. Oletteko te löytäneet tämän suullisen tarkistuksen? Tämä on alderyhmältä. ryhmältä Ensimmäinen tarkist, suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten vihreiden suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt palaamme takaisin tarkistukseen 131 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ilman mikrofonia. Niin, edustaja Bauer, äänestämme tarkistuksesta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 132. Jos teillä on jotain äh, asiaa, niin esittäkää kysymykset mikrofonin kautta. Eli ei ole ongelmia, selvä. Edustaja Parvanova. To check electronically. Niin, olisin halunnut, että 132 tarkistettaisiin sähköisesti. Electronic vote, amendments 130. Selvä, 131. Koneellinen äänestys. 131. Koneellinen äänestys. hylätty. 15 puolesta 34 vastaan, yksi tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 23 vedetty takaisin. 133 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi numero 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 135 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 136 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140, 130, 142, 141 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 143 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. neljä puolesta vastaan hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 145. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 153 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. 24 puolesta, eli hyväksytty. 154 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta 21 vastaan. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta. Amendment Suullinen tarkistus 165 artiklaan 10.5. Haluaisin lisätä tekstin jälkeen, että jäsenvaltiot toimivat neuvoston direktiivin mukaisesti. 2004-81 direktiivin mukaisesti. Sehän liittyy oleskelulupiin. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Uh, it's covered uh, in amendment. 162 hän kattaa tämän asian ja se hyväksyttiin jo. So we can't vote on the oral amendment. Joten emme voi äänestää suullisesta tarkistuksesta, mutta saimme selvityksen Bauerilta. Tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan hylätty. Yksi kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 170 äh, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkista. 176 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 27.21. 177 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 177. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi numero 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 190 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 191 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 192 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 192. Äänestys alkaa. 192. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 204. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En, äh, tarkistus 45 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen ensimmäinen osa puolesta. Okei, tarkistetaan 209. 209. äästys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko te tarkistaa sen? 210 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Nelonen puolesta. Ah, haluatte tarkistaa 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tar- kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 ja siinä ää, äh, nyt puheenvuoro edustaja Heedille. Haluaisin nyt ottaa esiin sen, mitä jo alussa sanoin tarkistus 95, jota ei ole katettu, joten äh, me haluaisimme, että siitä äänestetään erikseen. Voisitteko te selittää ihan konkreettisesti, mitkä sanat te haluatte äänestettäväksi erikseen? Ensimmäinen osa. Toinen osa. Jäsen... Tämä on tämä toinen osa. Tiedättekö te nyt, mistä on kysymys? Tarkistus 95. 95 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sitten kompromissi, kompromissi 21. I'm very sorry. Um... Olen pahoillani. Pyysin erillistä äänestystä 98, koska kompromissi 21 ei sitä mielestämme kata. Tarkistuksessa sanotaan, että... Blop. että kunnioitetaan sitä henkilöä, jota tiedot koskevat. Kyse on sen henkilön oikeuksista, jonka tietoja kerätään. Yes, first of all we vote on the whole compromise. Ensin äänestämme koko kompromissista 21 ja sen jälkeen äänestämme erikseen tarkistuksesta 98. Miksi? Tähän äänestitte juuri 95, joka, joka piti olla myös osa kompromissia. Aha, okei. Okay. Selvä. Hyvä. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt tarkistus 98. Kuulitte jo selityksen puolesta 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15. Selvä tarkistetaan 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, se, se hylättiin. 25 vastaan ja 24 puolesta hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. 107 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko te tarkistaa vielä tämän 115 tarkistuksen? Äänestys alkaa. Hyväksytty 26 puolesta 19 vastaan. Nyt sitten loppuäänestys. Komission äh, täten muutettu ehdotus. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty 42 puolesta, yksi vastaan ja viisi tyhjää. Onnittelut kaikille vastuullisille esittelijöille ja kiitokset teille kaikille teidän kärsivällisyydestänne tässä äänestyksessä, joka oli hieman ongelmallinen tuossa alkumetreillä, mutta kiitokset hyvästä yhteistyöstä.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 fortsätter vi. Jatkamme yhteistä kokousta tasa-arvo- ja live-valiokunnan kesken. Käsittelemme eurooppalaista suojelumääräystä. Artikla 51 mukaisesti tämä kuuluu yhteistyömenettelyyn – ja myös tätä. Tässä teemme yhteistyötä ja tässä puheenjohtajina toimivat Libe-valiokunnan että tasa-arvovaliokuntien puheenjohtajat. Kaikki ovat tietoisia tämän asian taustoista. Tämä oli aloite, johon joukko joukko jäsenvaltioita ryhtyi, jotta saataisiin perustettua eurooppalainen suojelumääräys. Ja eurooppalaisen suojelumääräyksen tavoitteena on suojella uhreja myös silloin, kun väkivallan uhri oleskelee jossain muussa jäsenvaltiossa kuin omassa alkuperämaassaan. Me olemme käyneet yhteisiä keskusteluita aikaisemmin valiokuntien kesken. Ja tarkistusten takaraja oli 12. heinäkuuta ja me olemme saaneet 141 tarkistusta. Ja tämän päiväisen yhteiskokouksen tavoitteena on keskustella näistä tarkistuksista haluaisinkin antaa puheenvuoron ensin molemmille esittelijöille tasa-arvon valiokunnasta Jimenez ja Libe-valiokunnasta edustaja Romero. Ja ensin puheenvuoro edustaja Jimenez Becerrilille. Olkaa hyvä. Sí, buenos días. Hyvää päivää. Te puhuitte jo tarkistuksista, en viittaa niihin, mutta sain todella paljon tarkistuksia tämä osoittaa, että mietintö todella ei jätä ketään kylmäksi. Ja tämä on heijastuma siitä, mitä tie, työtä teemme omissa maissamme uhrien suojelemiseksi ja se kiinnostaa siis myös täällä. Ja nyt yritämme löytää yhteisiä kantoja niin, että lopullisesta välineestä tulee todella hyödyllinen, jotta sillä voidaan kaikissa EUn jäsenvaltioissa suojella uhreja. Ja kun kävin läpi näitä tarkistuksia, niin olen sitä mieltä, että lopputulos voi olla hyvin myönteinen, mutta me, meidän täytyy sen eteen päästä kompromisseihin. Esimerkiksi euromääräyksen viittava yksi artikla, jossa sanotaan, että tämä suojelumääräyksen tavoitteiden täytyy olla meille kaikille hyväksyttäviä, niillä täytyy olla selkeät tavoitteet. Ja sillä täytyy saada sellainen suojelun taso uhreille, joka on riittävä, jonka EU takaa. Kiitän kollegoita, koska he ovat rikastaneet tämän, tätä mietintöä tarkistuksineen. Ja tämä ei ole ollut mitenkään helppoa ja pelkäänpä, että näin ei tule olemaan jatkossakaan, koska jäsenvaltioissa lainsäädäntö on niin erilaista, että siitä koituu hyvin suuria esteitä tämän suojelumääräyksen käytännön toteuttamisen tiellä. Ja tässä on nyt suuria haasteita edessämme, kun yritämme saada aikaan tasapainon tälle suojelumääräyksen tunnustamiselle ilman, että sivutettaisiin kansallista lainsäädäntöä. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös kaikkien jäsenvaltioiden vapaus ja yksilönvapaus. Mutta uskon, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät tunnustamaan sen tilanteen, milloin uhri tarvitsee suojelua. Ja meidän täytyy vastuullisesti yrittää löytää ratkaisu nykyeroihin. Meidän täytyy suojella uhreja. He ansaitsevat sen, että näistä kansallisista eroista päästään eroon. Ja tästä välineestä, kuten sanoin, täytyy tulla selkeä ja helposti käytettävissä oleva ja kunnianhimoinen. Ja siksi olenkin hyvin tyytyväinen näihin tarkistuksiin, koska ne tekevät tästä välineestä kunnianhimoisen. Tässä viitataan hyvin erilaisiin uhreihin, terrorismiin, ihmiskaupan uhreihin, järjestäytyneen rikollisuuden uhreihin, la, hyväksikäytettyihin lapsiin. Ja myönteistä tässä on myös se, että tässä otetaan mukaan tällainen ennaltaehkäisevä koulutusohjelma jäsenvaltioissa. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, mutta voitte ehkä katsoa näitä tarkistuksia ja olen kahden välisissä, tai voin vielä selventää tilannetta kahdenvälisesti. Toivottavasti onnistumme pääsemään tässä pikaisesti eteenpäin ja vielä parantamaan joitakin tarkistuksia, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi oikeusperustan kannalta, jotka ehkä nyt erottavat meitä vielä. Ja tässä on joitakin syitä, jotka voisivat johtaa siihen, että maat eivät suostuisi soveltamaan tätä määräystä. Tämä huolestutti minua. Jossakin maassa yksi asia voi olla rikos, toisessa taas se ei välttämättä sitä ole. Joten meidän täytyy tässä jatkaa työntekoa, jotta tästä ongelmasta päästäisiin eroon. Olemme sen velkaa uhreille. Meillä on syyskuussa suunta antava äänestys ja tässä kaiken perimmäisenä tavoitteena on kansalaisten turvallisuus. Me voimme mielestämme, mielestäni olla ylpeitä tästä mietinnöstä, koska omalla panoksellamme olemme todella viemässä asioita eteenpäin. Ja jos tämä mietintö hyväksytään, niin uskon, että olemme ainakin parantaneet kansalaistemme elämän laatua. Kiitos. Kiitokset ja nyt sitten edustaja Romero, olkaa hyvä. Sí, yo también quiero agradecer. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tarkistuksillaan auttaneet parantamaan tätä tekstiä. Ja haluan todella vielä sanoa erikseen, että tässä artikla 1 on ollut tärkein asia, josta on taisteltu. Se on siis soveltamisala. Toivottavasti onnistumme siinä, että tämä suojelumääräysaloite saa kaikkien tuen taakseen. Kaikki äänestävät sen puolesta, koska se mitä tällä aloitteella nyt tapahtuu, on se, että jotkin jäsenvaltiot käyttävät ennalta ehkäisevää lainsäädäntöä ja näin ottavat käyttöön poliisi- tai hallinnollisia toimia, jotka ovat paljon nopeampia kuin oikeudelliset tuomiot. Nämä järjestelmät ovat usein hyvin hitaita ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että valtiossa todella saadaan nopeasti toimia käyttöön, joilla voidaan estää esimerkiksi naisten murhaamisia. Mutta vaikka tässä olisikin tiettyjä oikeudellisia toimia, niin se ei saa estää lopputuloksen pääsemistä tai sopua. Ja siinä vaiheessa, kun on rikosoikeuden käynti, niin se tarkoittaa sitä, että rikos on jo tapahtunut ja olemme aivan jälkijunassa. Eli tiedämme, että oikeuslaitos on hidas ja käytettiinpä minkälaista ennaltaehkäisevää lainsäädäntöä tahansa, niin meidän täytyy taata uhrien suojelu. Ja siksi soveltamisalaa ei voi muotoutua eri lainsäädännön pohjalta, vaan sen pohjalta, mikä on uhrin asema. Ja meidän täytyy mielestäni toivottavasti päästä sopuun tästä asiasta. Komissio toisaalta kuitenkin tässä hieman pistää kapuloita rattaisiin. Ja siksi artikla 3, aivan kuten parlamentin oikeudellinen yksikkö on todennut, tuo esiin sen ajatuksen, että vapaa liikkuvuus täytyy ottaa tässä huomioon, kun suojellaan uhria. Ja tästä voi olla hyötyä seuraavassa neuvoston sisäoikeusasioiden kokouksessa. Joten se, mitä parlamentti on parlamentti päättää on hyvin tärkeää, koska parlamentti voi lähettää viestin siitä, että me todella puollamme uhrin suojelua, olipa lainsäädäntö mikä tahansa. Ja me voimme todella välittää tämän viestin neuvoston puolelle. Joissakin aiheissa ja tarkistuksissa on näkemyseroja liittyen eri aiheisiin, mutta me voimme ehkä tehdä laajoja, kaiken kattavia tarkistuksia. Ja tähän ryhmäni pyy- pyrkiikin niin, että mahdollisimman monet voisivat olla asiasta samoilla linjoilla. Tack Mrs Romero och ehm, då... No niin. Nyt sitten äh, ensimmäinen puhuja. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, suuri kiitos eh, esittelijöille, jotka ovat todella tehneet suurenmoista työtä. Koska tässähän on oikeastaan kysymys läpimurrosta yhtäältä se, että jäsenvaltiolla on erilaiset oikeusjärjestelmät, mutta kuitenkin EUn kautta yritetään saada aikaan tietynlaiset puitteet joiden eh, sisällä voidaan sitten tarjota uhreille apua. Muistan, että eh, niistä neuvotteluista ja taisteluista, mitä me olemme käyneet eh, nimenomaan saadaksemme oikeudelliset puitteet uhreille. Kollegani kanssa olemme keskittyneet tiettyihin painopistealueihin. Nyt tässä puhun tarkistuksista varjoesittelijänä. Tärkeää on se, että taataan suojelu kaikille uhreille. Tätä esittelijät ovat yrittäneetkin, mutta se on erityisen tärkeä asia. Ja tässä ehkäpä on hieman vielä kiristettävää. Tärkeää on myös alaikäisten suojelu. Me haluamme, joka on myös ehkä kiistanalainen asia, että tämä ei johda lisäkustannuksiin uhreille. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Ja sitten loukkaukset tämän se, että ei noudateta tätä suojelumääräystä, se on myös asia, johon täytyy puuttua. Tärkeää on meille, mikä näkyy näissä tarkistuksissa myös se, että tekijä ei saa uhrin ja uhria suojelevien henkilötietoja. Ei saa käydä niin, että tämä tekijä saisi nämä tiedot ja pääsi sillä tavalla käsiksi tähän suojeltavaan uhriin. ja että näitä henkilötietoja on suojeltava. Emme me halua mitään uhrirekistereitä, mutta äh, mitä, mitä tulee äh, tähän äh, pituuteen, 15 <laughs> päivää, 20 päivää, se on asia, jota me vielä varmasti käsittelemme. Kiitokset äh, ryhmille ja, ja esittelijöille. Tack Mrs. Äh, Ernst. Kiitokset sitten edustaja Lakolino. Sì, grazie Presidente, volevo... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin Halusin tässä nyt puuttua tähän esittelijän tekemään työhön. Tässä todella on kyseessä hyvin ristiriitainen ja kompleksi asiakokonaisuus. Emmekä saa unohtaa, että yhdessä viimeisistä kokouksistaan Espanja kautensa lopulla joutui vastatusten komissaari Redingin kanssa joka ehdotti tai teki ehdotuksen tästä asiasta. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia, esimerkiksi koskien määräaikaa siitä, milloin eurooppalainen tämä poliisin määräys tulisi tunnustaa Ja tässä täytyisi todella tietyn määräajan puitteissa lähteä suojelutoimiin uhrin hyväksi. En ole yhtä mieltä siitä, mitä tässä sanottiin rekisteristä. Mielestäni se voisi olla väline, jolla voidaan pitää tilastoja ja tavallaan antaa hallinnolle apua siitä, kuinka toimia. Ja tämä voisi mielestäni olla välttämätön tai hyödyllinen. Ja lopuksi uskon, että suojelutoimiin pitäisi liittää myös perheen suojelutoimet. Jos näin merkittävin toimiin todella ryhdytään. Varmt tack och... Ehm, Kiitos. Seuraavaksi Jana Kodakis, olkaa hyvä. Oh, thank you. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin varjoesittelijän ominaisuudessa haluaisin nopeasti sanoa, että olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Hän on oikeassa. Toivottavasti se päivä koittaa, kun suojelumääräys toteutuu on kuitenkin saada sille oikeanlainen runko. Puhun oikeastaan, oikeastaan tässä varjoesittelijä Timothy Kirkhopein puolesta. Hänen piti mennä puheenjohtajakokoukseen, joten hän jätti minulle puheensa ja nyt luen sen. Hänhän on lakimies, joten hän tarkastelee tätä tekniseltä kantilta. Eli hän sanoo, meidän näkemyksemme on se, että kotiväkivallan ja muiden rikosten uhrien tulisi voida luottavaisesti liikkuskella ympäri Euroopan unionia, luottaa siihen, että heitä suojellaan ja luotamme eurooppalaisiin kumppaneihimme, jotta tämä voitaisiin saavuttaa. Me olemme erittäin tyytyväisiä suojelumääräyksen tavoitteisiin. Kuitenkin oikeudelliseen perustaan ja tämän välineen sovellusalaan liittyy tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat omiaan vaarantamaan koko ehdotuksen, ja siksi me olemme sitä mieltä, että tekstiä tulisi edelleen työstää, jotta näihin ongelmiin voitaisiin puuttua. Haluaisin esittää lyhyesti pääasialliset huolenaiheemme yksi. Olemme sitä mieltä, että tämä mietintö tämänhetkisessä muodossaan menee yli sen, mitä kriminaaliasioita käsittelevässä oikeudellisessa perustassa sanotaan olemme sitä mieltä, että meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden oikeusperustoja. 82-92 tarkistuksessa vedotaan siihen, että käytettäisiin perus, peru, oikeusperustana perustamissopimusta, mutta näin ei voi olla. Me emme voi tehdä EU-lakeja käyttämällä sellaista instrumenttia, jolla ei ole oikeastaan mitään oikeudellista perustaa. 215, 216 ja 217 ja 218 tarkistukset liittyvät aikarajoihin. Vaikka aikarajat ovat tärkeitä, emme voi tukea sitä, että niitä sälytetään noin vain. Ja lopuksi tarkistukset 105, 106 ja 228 liittyvät siihen, että että suojelulle henkilölle ei voida sälyttää kustannuksia. Me emme voi ö, olla tätä mieltä. Meidän mielestämme jäsenvaltioiden harkintavaltaan kuuluu kustannusten sälyttäminen. Kiitoksia. Tack, Mrs. Janokodakis. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Kosta, olkaa hyvä. Si, ehm, presidente, Niin, puheenjohtaja. Mielestäni esittelijät ovat todella ponnistelleet tässä asiassa ja alueella, joka on hyvin kiireellinen, sillä on toimittava. Monet jäsenvaltiot ovat lähteneet tähän mukaan ja samoin neuvosto ja parlamentti, koska todella naiset erityisesti, mutta myös muut ovat osoittaneet toiveita sille, että asiaan puututaan. Tiedämme, että lähes kaikki jäsenvaltiot ovat pyrkineet parantamaan ennaltaehkäisevää lainsäädäntöä kaikenlaista väkivaltaa vastaan. Tiedämme myös, että suojelumääräykset kuuluvat lainsäädäntöihin, vaikka niitä ehkä antavatkin erilaiset tahot. Ja tästä on saatu monenlaista kokemusta. Ja esimerkiksi omassa maassani on erilaisia sanktioita, rikosoikeudellisia toimenpiteitä ja hallinnollisia toimenpiteitä, koska tällainen holistinen kaiken kattava lähestymistapa on tässä asiassa kaikkein paras. yhteisön lainsäädännössä, vaikka se on hyvin toiminutkin, niin on nähty, us- tai on nähty usein se, että asioissa on menty pidemmälle. Tässä viitattiin tiettyihin direktiivin artikloihin, mutta nyt on tärkeää, että todella viittaamme perustamissopimuksen kolme artiklaan. Siinä EUn täytyy taata vapaa liikkuvuus ja suoja kaikenlaista väkivaltaa vastaan. Tiedämme myös, että nyt meidän täytyy päästä eteenpäin Lissaboninkin sopimuksen puitteissa. Kolmannella pilarilla on nyt hyvin tärkeä merkitys ja olisi vakavaa, jos parlamentti ei todella toteuttaisi omaa rooliaan täysimääräisesti. Monesta asiasta olemme todella voimakkaasti samoilla linjoilla. Todella arvostan esittelijöiden tekemää työtä. He ovat pyrkineet, kuten sanoin, ja Jimenez ja Romero totesivat, niin tässä pyritään siihen, että todella pystytään suojelemaan uhreja. joitakin henkilöitä, joita omassa maassaan suojellaan, niin he eivät saa toisaalle, toiseen maahan mennessään samaa suojaa. Tekstissä on kuitenkin joitakin vaikeuksia, joihin meidän täytyy puuttua, jotta laaja yleisö, naiset ennen kaikkea, mutta myös muut meitä ymmärtäisivät. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Bilbao. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Alden vastuuhenkilönä tässä aloitteessa haluaisin jälleen kerran, kuten useissa muissakin kokouksissa, todeta, että oikeusperustaan ja soveltamisalaan liittyvät kysymykset eivät ole tulleet ratkaistuiksi. Valiokunnan viime kokouksessa pyysimme, että komission neuvosto selventäisivät, mihin suuntaan tässä asiassa ollaan menossa. Ja nyt kun olen kuullut esittelijöitä, niin uskon, että tilanne on edelleen sama kuin aikaisemmin. Jos meillä on poliittista tahtoa, voimme mielestäni päästä tässä aloitteessa eteenpäin. Näin ei näyttänyt alussa olevan. Mutta haluaisin kertoa, miksi Alde on jättänyt 20 tarkistusta. Ne pyrkivät seuraaviin tavoitteisiin. Ensinnäkin siihen, että parannetaan direktiivin oikeusperustaa ja otetaan huomioon tutkimustulokset, jotka oikeudellisen yksikön jäsenet parlamentissa laativat. Sitten toiseksi tarkistuksella pyritään parantamaan koordinaatiomekanismeja jäsenvaltioiden välillä niin, niin, että määräyksistä voidaan vaihtaa tietoja ja tätä kautta helpottaa toimia ja helpottaa näiden ihmisten tilannetta, jota tämä määräys koskee. Ja haluamme estää sen, että näistä uhreista tulee tavallaan kaksinkertaisia uhreja. Ja sitten nämä rekisterit, ne auttaisivat viranomaisten välistä yhteistyötä. Samoin uskomme, että tarkistuksillamme parannamme viestintää hallintoelimiin, jotka ovat vastuussa konkreettisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi tarjoamme tietyn konkreettisen seuranta- ja valvontamekanismin, jolla voidaan tarkastella tämän suojelumääräyksen tuloksia ja samoin mekanismin, jolla voidaan ottaa käyttöön erilaisia indikaattoreita ja parlamentkin voi tässä olla mukana. Ja lisäksi olemme sitä mieltä, että meidän täytyy järjestää tiedotuskampanjoita, tiedottaa asioista Euroopassa ja tiedottaa siitä, mitä tämä aloite todella tarkoittaa ja tuo tullessaan. Ja sitten viimeiseksi tarvitsemme tiettyjä linkkejä kolmansiin jäsenvaltioihin. Tässä olivat viisi tärkeintä ALDE-ryhmän 20 tarkistuksen tavoitetta. Meillä on siis edelleen olemassa nämä ongelmat soveltamisalasta ja oikeusperustasta. Ja mielestäni meidän tulisi ponnistella sen eteen, että näistä ongelmista päästäisiin eroon. Ja esittelijät voisivat toimia parlamentin lisäksi yhdessä neuvoston ja komission edustajien kanssa niin, että saataisiin ainakin jotain tuloksia aikaiseksi. Kiitokset edustaja Bilbao ja mikäli kukaan muu kollega kummastakaan valiokunnasta ei pyydä puheenvuoroa, niin antaisin eh, puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. I've listened with interest. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut tätä tarkkaan ja niin on ihan selvä, että uhrien, väkivallan uhrien, myös kotiväkivallan uhrien suojelu on tärkeää. Ja sen vuoksi komissio on tukenut että äh, kaikkia näitä tavoitteita ja keinoja, kuten komission jäsen Reading sanonut. Äh, en nyt äh, lähde tässä yksityiskohtaisesti kaikkiin näihin oikeudellisiin ongelmiin, jotka on myös kirjallisesti teille toimitettu näissä keskitytään itse aloitteisiin ja tähän koko laajaan äh, kattavuuteen, joka itse asiassa nyt menee pitemmälle kuin komission artikla 82. Kuten jotkut puhujat täällä ovat sanoneetkin, niin tämän direktiivin toimenpiteet, tällaisena kuin se nyt on, on äh, nähtävä äh, rikosnimikkeenä. Kuulin täällä nyt useamman puhujan tänään sanovan, että ehkäpä meidän pitäisi keskittyä enemmän oikeusperustaan. Ja toki mielellämme keskustelemme aiheesta edelleen, koska me emme usko, että on olemassa mitään kunnollista uhrien suojelua ilman hyvää ja vakaata oikeusperustaa ja täällä on esitettykin eh, hyviä tarkistuksia tämän suuntaisesti ja toivon, että niiden pohjalta voidaan sitten työskennellä eteenpäin. Me olemme yhtä innokkaita kuin te löytämään käytännön tavan päästä eteenpäin, kun on kysymys niistä suojelukeinoista, joihin ryhdytään eh, siviililainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiossa on eri lainsäädäntöä, rikoslainsäädäntö ja sivililainsäädäntö ovat erilaisia, niissä on erilaiset toimenpiteet ja tätäkin on myös kunnioitettava. Sen, olemme, sen takia olemme yrittäneet löytää käytännön keinoja eteenpäin. Ja komission jäsen Redding hän on tästä asiasta puhunut jo useaan kertaan ja hän on hyvin tiukasti tuonut esiin sitoutumisensa tähän ja siihen, että me otamme vakavasti tämän asian ja pyrimme löytämään oikeita keinoja, joilla voimme tarjota soveliasta suojelua näille ihmisille. Nämä tulevat olemaan osa koko tätä uhripakettia, jota me tulemme, jonka me tulemme esittelemään 2011 alkupuolella. Ja pyrimme nimenomaan vahvistamaan uhrin oikeuksia ja suojelua. Tavoitteenamme on, että tämä vuoden 2011 paketti voisi sisältää konkreettisia toimenpiteitä, jolla voidaan varmistaa soveliassa suojelu uhreille, jotka eh, toimivat sivilioikeuden pohjalta ja jotka ovat muuttamassa toiseen jäsenvaltioon. Olemme jo ryhtyneet valmistelevaan työhön joka ehkäpä jo antaa vastauksen moniin teidän kysymyksiinne ja se saattaa toki johtaa erilliseen instrumenttiin, toimenpiteeseen, jolla otetaan huomioon tämä äh, sivilioikeuden erityispiirteet. On liian varhaista sanoa, mitä nämä erityistoimenpiteet voisivat olla, mutta haluamme kuitenkin vakuuttaa teille sitoumustamme viedä asiaa eteenpäin. Ja äh, me tapasimme toukokuun lopulla jäsenvaltiota, eh, jolla me selvitimme, millä tavalla eh, asioita tällä hetkellä hoidellaan. Me olemme tehneet myös eh, tutkimuksen, jolla pyritään katsomaan, mitä eri vaihtoehtoja meillä on näille uhreille ja sille, että he eivät menetä tätä suojaansa, vaikka he muuttaisivat toiseen jäsenvaahan. Kolmanneksi me olemme valmistelemassa myös vaikutusten arviointia tästä suojelupaketista. Ja satakunta asiantuntija on ollut tässä mukana tässä työssä ja me tulemme saamaan heidän näkemyksensä siitä, millä tavalla voisimme järjestää tällaisen mekanismin, oikeudellisen tai ei-oikeudellisen, eh, liittyen näihin suojamekanismeihin. Me olemme myös järjestäneet eh, tai käynnistäneet tällaisen konsultaation näistä uhrien oikeuksista. Ja toivon mukaan saamme siitä sitten tuloksia, jonka, jotka voimme ottaa mukaan tähän suojelupakettiin. Toivon mukaan nämä toimenpiteet osoittavat meidän ponnisteluitamme ja haluamme päästä eteenpäin sisältökysymyksissä eikä vain takertua näihin oikeudellisiin asioihin. Me toivomme, että tulokset ovat uuden perustamissopimuksen mukaisia ja että niillä ei ole mitään oikeudellisia, ongel, niissä ei ole oikeudellisia ongelmia. Ja ehkäpä tämä rikosoikeuden mukaan ottaminen olisi se kaikkein tehokkain keino päästä eteenpäin. Kiitos. Eh, tack och ehm, då ska... Kiitos. Ja nyt sitten kuuntelemme Belgia puheenjohtaja maana. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että annatte minulle mahdollisuuden selostaa kantojani Belgian puheenjohtajavaltion puolesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käytän puheenvuoron tässä tilassa. Haluan ensinnäkin eh, kiittää kiittää valiokuntien jäseniä siitä, että ovat tällä tavalla ajaneet naisten asioita, jotka ovat erityisen alttiita, mutta tarkoitushan on myös suojella kaikkia väkivallan uhreja. Kiinnostuneena olen lukenut ja kuunnellut teidän keskusteluitanne tänään, lukenut asiakirjoja, ja olen voinut todeta, että ne tarkistukset, joita ehdotatte, sisältävät aivan uudenlaisia elementtejä, jotka ovat omiaan vahvistamaan uhreille myönnettävää suojaa. Haluan vakuuttaa teille, että neuvosto on tietoinen siitä, kuinka tärkeä tämä keskustelu Euroopan parlamentin kanssa on, jotta voimme parantaa direktiiviehdotusta. Puheenjohtajavaltion puolelta haluaisin vakuuttaa teille siitä sen, että uhrien, rikoksen uhrien suojelemisen vahvistaminen, erityisesti kaikkein hauraimpien uhrien suojeleminen on Belgian prioriteetti tavoitteissa aika korkealla. Ja me pyrimme kyllä viemään tätä asiaa eteenpäin. Puheenjohtajavaltio on tietoinen myös siitä, että tämä direktiiviehdotus on ollut aika, kohdannut aika hankaliakin vaiheita. Ensinnäkin ehdotus, ehdotuksen sovellusala ja oikeudellinen perusta on tuottanut ongelmia. Neuvotteluille on ollut leimaantavaa se, että on haluttu laajempi sovellusala. Espanja puheenjohtajavaltiona pyrki saamaan aikaan kompromisseja ja tämän laajen ja suppeamman sovellusalan väliltä pyrki löytämään kompromissin. Tarkoitus on vahvistaa toisaalta suojeluaspektia ja myös rikosoikeudellista aspektia. Eli tällaista kompromissia on ehdotettu. Tämä asiakirja on ollut pitkien pitkien keskusteluiden kohteena. Muun muassa neuvostossa ministerit ovat viime kesäkuussa keskustelleet asiasta. Näiden pitkien keskusteluiden perusteella Espanja puheenjohtajavaltiona on tehnyt sen johtopäätöksen, että teksti teksti kyllä saa riittävästi tukea, jotta, sitä voi, jotta sen käsittelyä voidaan jatkaa ja asiaa voidaan viedä eteenpäin. Parlamentin kontribuutio on ollut erittäin tärkeä elementti ja vienyt eteenpäin keskusteluita neuvostossakin. Puheenjohtajavaltion puolesta voin sanoa, että me olemme teidän käytössämme käytettävissä ne jatkokeskusteluissakin ja pyrimme saamaan aikaan sellaisen yhteisymmärryksen, joka mahdollistaa sen, että uhreja voidaan suojella samaan aikaan yksinkertaisesti, yksinker, mahdollisimman yksinkertaisella, hyödyllisellä ja käytännöllisellä tavalla. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten voisimme saada myös kommentit molemmilta esittelijöiltä. Ja ensin Hime, edustaja Himenes, olkaa hyvä. Sí, eh, ante todo quería... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita ja Belgia puheenjohtajavaltiona sekä komissiota heidän panoksestaan ja kaikesta siitä, mitä he ovat tuoneet tähän mukaan. Kaikki tämä ohjaa meitä eteenpäin ja antaa suuntaa. Mielestäni näyttäisi siltä, että suurinta osaa meistä huolestuttavat jälleen samat asiat, kuten sanoin aikaisemmin, kuin aikaisemminkin, tai kuin alussa, ja asiat, joita ei ole pystytty vielä ratkaisemaan. Ja kun suojelumääräystä lähdettiin luomaan, näimme, että kannat olivat kuitenkin paljon kauempana toisistaan kuin nyt. Ja on totta, että olemme pääsemässä lähemmäs toisiamme. Usein neuvoston kanssa ja komission kanssa olemme keskustelleet ja näin teemme jatkossakin. Toimimme Espanjan kanssa ja nyt se 16. päivää tapamme Belgian puheenjohtajavaltion edustajia ja samoin tapaamme komissiota. Tiedämme, että heilläkin on ongelmia tässä kysymyksessä, mutta me todella ponnistelemme, jotta lähentymistä saataisiin aikaan. Mutta se, mikä on tullut selväksi näiden kuukausien aikana, on se, että emme voi olla tässä liikkumattomassa tilassa, vaan meidän täytyy todella päästä eteenpäin. Voimme puhua artikla kolmesta oikeusperustasta, mutta meidän täytyy pyrkiä todella eroon näitä koskevista erimielisyyksistä. Ne eivät saa erottaa meitä. Ja meidän täytyy katsoa myös sitä, mitä kaikki jäsenvaltiot ajattelevat. Ne haluavat pitää kiinni vapau- vapauksista, joita heille on. Ja omista lainsäädännöistään. Ja niillä on ongelmia tämän asian suhteen. Tämä ei ole mielestäni mikään poliittisten puolueiden välinen ongelma, vaan kansallinen ongelma. Ja meidän täytyy todella identifioida suurimmat ongelmat, joita tässä vielä on. Olemme päässeet jo pitkälle. Tässä voidaan ehkä puhua tietokannasta tai yksittäisestä määräajasta tai siitä, mitä Jakolino sanoi rekisteristä. Jos määräaikaa ei ole, uskon, että toiminen ei päästä kyllin nopeasti, mutta tärkein kysymys on siis soveltamisala ja oikeusperusta. Ja me tapaamme todella niin usein kuin välttämätöntä on komission neuvoston kanssa ja ryhmämme sisällä, jotta todella voidaan auttaa uhreja. Emme, voi, emme saa rajoittaa soveltamisalaa liikaa, sen täytyy olla mahdollisimman laaja, mutta mitä enemmän sitä laajemmin, sitä enemmän ongelmiakin tästä sitten koituu. Mutta yritämme selvitä niistä. Vam Kiitokset. Sitten edustaja Romero vielä loppupuheenvuoroa varten. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Yo voy a Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt vakuuttaa komissiota, kuten aina teen tässä aiheessa. On varma, että komissio on tuonut tämän aloitteen esiin niin, että siinä on vasta, äh, tai päällekkäisiä erillisiä aloitteita ja toimia niin, että toimitaan sekä rikosoikeuden että siviilioikeuden alalla. Mutta sellaista direktiiviehdotusta ei vielä ole tullut. Jonka, tai siis he tekevät ehdotuksen ja me sitten jätämme niihin tarkistuksemme. Tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta, Ja mitä tässä nyt sitten tapahtuu? Me käymme aivan väärää keskustelua, koska oikeusperusta ongelma on ainoastaan toimivaltuusongelma. Kuka tekee aloitteen? Komissio. Vai ovatko he neuvoston jäsenet? Eivät. Mutta vaikka he tekisivätkin, emme me lähde kumoamaan tällaista aloitetta. Sehän on aivan hullua. Eli on hyvä, että komissiolla on aloiteoikeus, mutta vaikka tässä tapauksessa niin ei olisikaan ollut, niin tämä on kiireellinen ehdotus. Ja komission ja komission jäsenen tulisi avokätisin hyväksyä nämä aloitteet, aivan kuten käännös tai esimerkiksi oikeudellisia menetelmiä koskevissa aloitteissa. Eli on hyvin vaikea ymmärtää, miten tässä nyt toimitaan. Ja tämä on aivan vääränlaista keskustelua, väärästä asiasta. Tämä suojelumäärä, suojelumääräys vaikuttaa eniten naisiin, joihin kohdistuu perheväkivaltaa, mutta tällä ehdotuksella puututaan kaikkiin uhreihin. Miksi emme etene tässä äärimmäisen kiireellisessä asiassa? Niin, että saisimme eri maissa todella aikaan sellaisen tietyn suojelumääräyksen, jolla voidaan suojella kaikkia uhreja. Kuinka on mahdollista, että komissio ei tätä nyt ymmärrä, vaan se hukkaa aikaa keskustelemalla oikeusperustasta Eli meidän täytyy nyt katsoa, mihin komissio on valmis. Meillä on vielä aikaa toimia. Meillä on 29. päivä tämä suunta antava äänestys. Ja todella pyydän kaikkia parlamentin jäseniä keskittymään oikeisiin asioihin. meidän ongelmamme ei ole käsitellä toimivaltuuskysymyksen neuvoston ja komission välillä. Keskittykäämme oikeisiin asioihin. Tack, Mrs. Eh, Romero. Kiitokset, edustaja Romero. Muistuttaisin teitä vielä siitä, että suuntaa antava äänestys on 29. syyskuuta. Se on myös seuraava kokouspäivämäärä. Ennen kuin päätämme tämän päivän yhteisen valiokuntakokouksen, Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni Live-valiokunnan puheenjohtajaa Lopesa Agiaria. Haluaisin kiittää molempien valiokuntien sihteeristöä ja kaikkia kollegoita. Yhteistyö on ollut hienoa näissä yhteisissä asioissa ja tämä ilahduttaa minua kovasti, että olemme kykeneet näin hyvään yhteistyöhön. Kiitos teidän kaikkien. Lämmin kiitos myös tämän päivän kokouksesta ja kiitokset kaikille virkamiehille ja sihteeristöille ja, ja tulkeille, jotka ovat olleet jälleen meidän tukenamme tämän päivän kokouksessa. Lämmin kiitos ja seuraava kokous on 29. syyskuuta. Kiitos. Thank you. Thank you.